Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. No niin, sitten siirrymme äänestysselityksiin. Jos nyt lähdette huoneesta tai salista, niin lähtekää se, tehkää se nopeasti, koska täällä odotetaan puheenvuoroja, eikä näissä olosuhteissa puheenvuoroja pystytä pitämään. Me päätämme 2.30, 14.30 ja loput puhujista pitävät sitten oman puheenvuoronsa huomenna. potranno essere proposte per iscritto. Muut äänestysselitykset voidaan antaa kirjallisina. Nyt me menemme 2013 va- va- vastuvapauteen. López Permejo. Buenos días, presidente. Hoy es un día muy triste para los amigos del pueblo saharaui. Kiitos puhemies. Assistencia en su ja Marokon rauhanomainen vastustus on tässä muun muassa kyseessä. Parlamentti on enemmistöllä hyväksynyt tämän